Witam Państwa. Zaczniemy od problemów z porządkiem dziennym. Aloitakamme kokous ja käsittelemme ensimmäisenä esityslistaa. Valitettavasti olosuhteet ovat johtaneet siihen, että esityslista lyhenee. Tämä tapahtuu valmistelija Carthin pyynnöstä. Hänen oli määrä käsitellä eurooppalaista yhteinen terveystoimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi lausuntoluonnosta. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Sante pääosasto on tämän ehdotuksen taustalla. Ja jo viime vuoden heinäkuussa meillä oli kokous komission jäsen esitelmöi, esitelmöi aiheesta meille ja nyt aiheen käsittely lykätään helmikuun 21. ja toiselle päivälle. Mikäli muita huomautuksia ei ole, hyväksymme esityslistan. Kokous on tänään lyhyt. Meillä on tulkkaus kahdelle kielelle. Tsekki, Malta, Slovakki ja Iiri eivät kuulu tulkkausregimiin tänään. Kokous lähetetään myös verkkoon. Kuten sanoin, esityslistan kohta kolme lykätään, joten voimme siirtyä esityslistan neljänteen kohtaan kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano. Valmistelija on Jaar. Hän on valmistellut lausuntoluonnoksen valiokuntamme puolesta. Vastaava valiokunta on Envi-valiokunta. Kenties muutama johdannon sananen. Kun tämä neuvoteltiin ja hyväksyttiin tämä asetus vuonna 2006, Agrilla oli jo assosioitu valiokunta asema. Tämä johtui siitä, että suurin käyttäjäryhmä koskien kasvinsuojeluaineita ovat maanviljelijät ja he ovat riippuvaisen siitä, että kasvin suojeluaineita on riittävästi käteen ulottuvilla. Ja näin ollen annamme lausunnon myös Envi-mietintöön. Tutkimusyksikön ex post arviointiyksikkö antaa oman asiantuntemuksensa – tähän mietintöön. Se on teettänyt tutkimuksen ja tutkimuksessa keskitytään jäsenvaltioiden valmiuksiin antaa luotettavia lupia kasvinsuojeluaineille ja sille, kuinka kartoitetaan aktiivisten, aktiivisia aineita omassa jäsenvaltiossa. Mutta saanemme esittelijältä varmastikin seikkaperäisen selostuksen. gdy sprawozdawcą jest w imieniu pana posła Jara, będzie mówił pan poseł. Hän on hieman erinäköinen kuin yleensä. Des puhuu nyt Jarin puolesta. Joten jos voit sijaistaa, Jari ei puhu hänen puolestaan. Kertokaa meille kaikki tästä lausunnosta. Ja, Dank, Kiitos paljon, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tiedätte, että Peter Jaaron paljon yleensä paikalla täällä valiokunnassa, mutta tänään valitettavasti ei ole. Hän on antanut minulle nuotit, joita noudatan seuraan melko tarkkaan. 26. päivä tammikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle äänestys 23. 24. huhtikuuta valiokunnassa ja täysistunnossa äänestys vuonna 2018. Kuten puheenjohtaja jo sanoi, vastuuvaliokunta on envivaliokunta. valiokunta Pavel Bok, asia D-ryhmästä, on siellä esittelijä. Yleisesti Peter Jaar pahoittelee sitä, että julkisessa keskustelussa ei oteta tieteellistä tutkimustietoa niin hyvin huomioon, ja siksi kasvinsuojeluaineiden käyttö on hankalaa. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä ei senkään hyväksytä julkisessa keskustelussa. Vastuullinen kasvinsuojeluaineiden käyttö on tärkeää, että voidaan huolehtia elintarvikkeiden laadusta ja huolehtia siitä, että sadot saadaan suojeltua. Suurin osa maanviljelijöistä tukee tiukkoja hyväksyntä- ja käyttöperiaatteita, joiden kautta voidaan huolehtia siitä, että kielteiset ympäristövaikutukset tai vaikutukset ihmisiin ja eläimiin voidaan välttää. Maataloustyötä ei kuitenkaan saa ohjata pelkojen kautta, vaan tarvitsemme tieteellistä tutkimustietoa päätösten tueksi. Hyväksyntä. Kasvinsuojeluaineiden hyväksyntä ei saa sekoittaa muihin tavoitteisiin. Ja tämä hyväksyntä menettely on nyt toteutettava sääntöjen mukaisesti. On huolehdittava siitä, että harmonisoidaan kasvinsuojeluaineiden saaminen. Erityisiä sääntöjä ei tarvita kansallisesti, vaan viljelijät tarvitsevat välineensä. Eurooppaan tarvitaan samanlaiset säännöt, jotta kilpailun vääristymäkin voidaan välttää. Lisäksi voisin todeta, että yhdessä muiden, monien muiden kollegoiden kanssa pari vuotta sitten toimin sen puolesta, että kasvinsuojeluaineiden osalta päästään eteenpäin. Tässä tiukennetaan merkittävästi sitä, mitä kansallisesti aikaisemmin pystyttiin tekemään. Muistan vielä suurin piirtein luvut tiukoista säännöistä, jotka oli aikaisemmin joissain maissa. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että Saksassa noin 8 prosenttia tehoaineista pitää vielä kieltää muissa jopa 24 prosenttia, koska lupamenettelyt ovat niin vaihtelevia. Lupamenettelyn pitää olla nopeampi, jotta kasvinsuojeluaineita saadaan käyttöön hyvänlaatuisina, jotta voidaan suojella kasveja ja huolehtia siitä, ettei ole niin tuontiriippuvaisia. Tiedän bayerilaisilta viljelijöiltä, että hankala on saada käyttöön vastaavia kasvinsuojeluaineita – kun kasvinsuojeluaineiden valmistajat eivät ole ehkä enää valmiita käyttämään miljoonia tiettyjen erityisaineiden tuottamiseksi. Se, että vähennetään suojeluaineiden käyttöä, on yksi asia, mutta on huolehdittava siitä, että voidaan myös taata riittävä maataloustuotanto. Ei saa siis kyseenalaista kasvinsuojeluaineiden käyttöä, eikä saa johtaa siihen, että resistenssiä syntyy. Näiden toimien kautta on huolehdittava suojelutarpeista. Tämän asetuksen tarkoituksena on ollut suojella ihmisten, eläinten, ja ympäristön terveyttä, mutta samalla huolehtia siitä, että viljelijät saavat tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita käyttöönsä. Kysyisin, päästäänkö tällä tekstillä tuohon tavoitteeseen. Mutta lupamenettely on nyt liian hidas ja lisäksi on otettu huomioon nämä alueelliset hakemukset – alueellisesti esitettävää lupaa. Aikaisemminhan Eurooppa jaettiin kolmeen alueeseen. Periaatteessa tämä alueellinen mahdollisuus on ihan hyvä, mutta jäsenvaltiot eivät valitettavasti täytäntöönpane tätä mahdollisuutta. Lisäksi on tuettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja harmonisointia tarpeen mukaan. Saksassakin on neljä viranomaista ja kaksi ministeriötä vastuussa. Lisäksi artiklan 53 mukaan on yhä enemmän poikkeuksia ja tämä johtaa siihen, että markkinoiden seuraaminen ja avoimuus kärsivät. Haluaisin vielä todeta, että Petteri on totta kai valmis myös tutkimaan kollegoiden tarkistuksia – ja hän toivoi, että viljelijöiden ja kuluttajien edun mukaisesti voidaan tässä kysymyksessä toimia. Kiitos paljon. Kiitos. Varjoesittelijät saavat puhua ensin. McIntyre ensin. Hän poistuu sen jälkeen toisen kokouksen. Olkaa hyvä. Kiitollinen, että saan puhua nyt, koska minun pitää esitellä kohta lausunto teollisuusasianvaliokunnassa. Ensin ymmärrän kyllä, että 11.07 on kuulu Envi toimivaltaan ja mielestäni siksi on vieläkin tärkeämpää, että meillä on, meiltä tulee tämä lausunto maatalousvaliokunnasta. Juuri täällä me voimme edustaa maatalouden näkemyksiä. Voimme antaa äänen viljelijöille ja heidän tarpeilleen. Ja tämä on mielestäni avainasemassa, kun pyydetään meiltä lausuntoa tästä kysymyksestä. Haluan kovasti kiittää Peter Jaaria hänen työstään asian parissa. Ymmärrän täydellisesti nämä sanamääräiset rajoitukset, joita meillä on lausunnoissamme. Ja mielestäni Peter on tehnyt näissä rajoissa todella hienoa työtä. Minä toivon, että minä voin auttaa joidenkin tarkistusten kautta, joita aion tehdä. Sen jälkeen 1907 hyväksyttiin, niin olemme onnistuneet antamaan luvan vain viidelle uudelle tehoaineelle – ja minun mielestäni on hyvin huolestuttavaa, missä määrin välineiden määrä on vähentynyt viljelyllä. Näin ei, he eivät saa tällaisia vähäriskisiä tuotteita käyttöönsä. Tämä johtaa siihen, että he ovat riippuvaisia vain muuttamista kasvinsuojeluaineista ja mistä niin glyfosaatti on tästä ehkä paras esimerkki haluan erityisen vetomuksen esittää näihin erityisviljely kasveille johtuen alueesta, jolta itse tulen. Kasvit, vihannekset, erheimot ovat hyvin tärkeä viljelykohde meillä ja ne ovat vähemmistön tai erilaisia erityisviljelykasveja, joissa käytetään varsin vähän näitä aineita ja me emme todellakaan ole tehneet tarpeeksi kannustaaksemme alaa saamaan lupia näitä kasveja varten, enkä usko, että tämä rahasto on saavuttanut mitään sellaista, mitä toivoimme sen saavuttamaan, että tulee näihin vähäisempiin käyttömääriin. Toivottavasti tällaisia tarkistuksia voidaan tehdä, jotta voidaan keskittyä enemmän näihin vähäisiin, tällaisen vähäisempään käyttöön. Ja edelleen meidän täytyy mielestäni ymmärtää, minkälaista maatalouden teknologia tulee jatkossa olemaan. Me tarvitsemme teknologiaa ja lupia eri tuotteille niin, että otetaan huomioon se, miten näitä tuotteita käytetään. On lennokkeja, ja robottivälineitä, teknologiaa käytössä, ne voivat kohdentaa hyvin kasvinsuojeluaineita. Ja mielestäni on tilaa sille, että sovitetaan yhteen näitä tuotteita ja määriä ja prosess, luvanantoprosesseja kyseisten aineiden kohdalla. Sitten vielä yksi asia, jonka haluan sanoa. Tuen täysin kohtaa kolme kun siinä korostetaan, kuinka tärkeä tieteeseen perustava lähestymistapa politiikassamme on. On hyvin tärkeää, että tarkastelemme kunnollisia riskianalyysejä, vaikutusarviointeja ja perustamme päätöksemme tieteellisille todisteille, emmekä Villeillekin näkemyksille, jota aina silloin tällöin esitetään. Haluan kiittää Peter Jaaria ja odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä asian parissa. Ja ein herzliches Dankeschön auch. Kiitos oikein paljon Peter Jaarille myös hänen lausunnostaan ja kollegalle, joka esitteli tämän tänään. Vähän hankalaa, kun tässä Putin ehkä osittain eri asiaa kuin lausunnossa. Lausuntoa itseään voin tukea suurilta osin McIntyrelle ehkä sivuminen sanottuna. Me käsittelemme maataloutta ja maaseudun kehitystä myös. Eli kyllä tässä – mennään vähän niiden rajojen yli, ettei puhuta ainoastaan maataloustuotannosta. Ja Petteri Jaad on hyvin ottanut tämän huomioon lausunnossaan. Kyse on koko maaseudun kehittämisestä ja niistä mahdollisuuksista, joita meillä tulevaisuudessa on elää ja tehdä työtä maaseutualueella. Siksi muutama huomio. Ei ehkä ihan nyt hyvässä järjestyksessä, mutta kun kasvinsuojeluaineista puhutaan, niin kasvinsuojeluaineet, joita tarvitaan, mutta käyttö myös julkisilla alueilla. Ajatellaan vaikka puistoja tai muita viheralueita. Ja osittain myös hyvin säätelemätön pääsy kasvinsuojeluaineisiin, joka yksityistalouksilla on. Maatalous tulevaisuudessakin määrittelee sen, miten paljon kasvinsuojeluaineita tarvitaan – No yksi seikka, joka on myös, myös tärkeä minulle, on, että toisaalta kasvinsuojelu tarkoittaa myös sitä, että elämään, tiettyyn elämään puututaan tai se tuhotaan. Tämä on nähtävä koko tuotantoketjussa, myös siinä maataloudessa, jota meillä on. Eli aina ehkä kasvinsuojeluaineita ei tar- käytetä juuri niin kuin olisi tarpeen. Se voi vaikuttaa veteen, maaperään ja ilmaan. Joten mattaloustuottajat, kuten luomuviljelijät esimerkiksi, joutuvat altistumaan sille, että lähipelloilla esimerkiksi käytetään näitä kasvinsuojeluaineita. Tätä voitaisiin painottaa myös tässä lausunnossa. Ja myös e- ekosysteemipalveluiden tarjoaminen. Tämä on kysymys koko maatalousalalle. Minkälaisia ekosysteemipalveluita voidaan tar- tarjota tulevaisuudessa? Tämä on asia, joka on pidettävä mielessä. Ja kun puhutaan tieteellisestä tiedosta, totta kai siihen työn on perustuttava, mutta muistuttaisin, glyfosaattikeskustelusta ei lähdetä siihen nyt uudestaan, mutta – Kyse on myös siitä, mihin tutkimuksiin voidaan luottaa ja miten avoimesti tutkimustietoa annetaan käyttöön ja miten luotettavaa se on. Meidän tulisi pohtia varmasti myös kasvisoljuaineiden yhdistelmävaikutuksia, eli yksittäisten aineiden summa, mutta myös yhteisvaikutus pitäisi voida jotenkin ottaa huomioon myös tieteellisessä tutkimuksessa varmasti. Tässä mielessä esitämme muutaman tarkistuksen tai ehkä oikeammin täydennysehdotuksen tähän lausuntoon. Nyt jo kiittäisin ennalta hyvästä yhteistyöstä. Tiedän jo aikaisemmilta ajoilta, että Petri Arin kanssa voi tehdä hyvin yhteistyötä. Kiitos. Pani poseł, madame Kiitoksia. Scott Cato. Thank you very much, Chair. Kiitos paljon, puheenjohtaja. On valitettava, että Anthony McIntyre lähti. Minulla olisi ollut kommentoitua hänen sanomisiin. Hän sanoi, että meidän on edustettava maanviljelijöitä ja tietyn tyyppisiä maanviljelijöitä. No, me edustamme täällä kansalaisia ja myös maanviljelijöitä emme ainoastaan high-tech suuren massan maanviljelijöitä. Ja lisäksi on vaikea sanoa, mihin maanviljelys on menossa. Toki jotkut seuraavat hänen viitottamaa tietä, mutta toiset varmasti toimivat toisella tavalla, joten tätä on syytä pitää mielessä, kun käsitellään kasvin suojeluaineita. Tämä asetus ei täytä tarpeitaan ja pyrimme tässä tähän mietintöön vaikuttamaan ja olemme tyytyväisiä, että Envi on tässä vastaavana. Se on hyvä myös agrivalikunnan työn kannalta. Päällikkäiset tutkimukset ja ei-tieteelliset tutkimukset saattavat vertaisarviointien avulla myös vaikuttaa tutkimuksiin. Itse olen professori ja haluaisin sanoa, että tällaiset äh, vertaisarvioinnit eivät vaikuta tutkimuksiin. Ja tämä kävi ilmiiksi glyfosaatti asiassa EFSA ei suostunut kertomaan, mihin se perusti löydöksensä. Meillä on glyfosaatin tutkintavaliokunta nyt, ja Tämä toimintatapa, joka nyt on tässä käytössä, tässä kasvinsuolainen luvan myöntämisessä saattaa vaikuttaa toimintatapaamme. Tämä saattaa vaikuttaa haitallisesti biodiversiteettiin ja ympäristöön. Joten meidän näkemyksemme on, että vähän että kasvinsuojeluaineet pitäisi olla sellaisia aineita, jotka eivät perustu vaarallisiin kemikaaleihin. Ei ole järkevää, että näiden luonnollisten aineiden pitäisi käydä läpi sama lupa maankeliin ja meidän on myös katsottava, että GMO-aineille ei ole tällä väylällä mitään porsareikiä. 2009 vuoden asetus ei kiinnittänyt huomiota siihen, että tietyt kasvinsuojeluaineet vaikuttavat myös muihinkin kuin niiden kohteisiin. Vaikkapa äh, mehiläiset kokivat neonikotinoidien vaikutukset, joka nyt tunnustettaisiin. Ja tämä on puute lupamenettelyssä, joka on nyt paikattava. Lisäksi hätätilanteessa on tärkeää, että poikkeukset ovat hyvin perusteltuja, muuten tässä avataan äh, porsanreikä. Nykyisessä mietinnössä on puutteita ja pyrimme tarkistuksiemme avulla puuttumaan näihin. Kiitos. Eh, Flanagan. And thanks for the report and... Kiitoksia. Kiitän mietinnöstä Toistan tässä samaa kuin viimeinenkin puhuja. Kenen silmiä ja korvia varten tämä valiokunta tekee työtä kaikkia varten? Eläimet, jotka syövät eh, ruokaa, tämähän koskee kyllä kaikkia meitäkin. Meillä on isoja ongelmia. Minä tunnen ihmiset, jotka eivät, henkilö, joka, ihmiset, jotka asuvat kaupungissa. Ja suurimpia ongelmia maataloudessa on saada kaikki tukemaan viljelijöitä ja auttamaan heitä saamaan aikaan elantonsa. Jotta tässä onnistuttaisiin, jotta saadaan tätä tukea, niin me emme halua toimia vain oman etujen mukaisesti, vaan kaikkien etujen mukaisesti yleisesti ottaen. Tämä on vaarallinen tapa ajatella, kun sanotaan niin, että nyt tämä on osa sen valiokunnassa, jotka ajattelevat vain viljelijöitä. Ei ole kyse vain viljelijöistä, vaan maaseudun kehityksestä maaseutualueesta ei pidä suhtautua yksiulotteisesti tähän asiaan. Sitten tässä on paljon hyviä kohtia lausunnossa. Tässä korostetaan tieteellisyyttä ja tämä on, hy- on hyvin tärkeä kysymys. Sitä tukevat monet eri ryhmät. Ja iso ongelma, mikä minulla on ollut kenen puolella me oikein olemme, kuka tuottaa näitä, tätä tiedettä, onko mitään riippumatonta tieteellistä työtä olemassa, koska kun tupakkayritykset vetosivat tieteeseen, he sanovat, että voi polttaa, vaikka on, on se raskainen, se tekee hyvää vain vauvalle. Sama koskee muitakin aineita, voisin jatkaa tällaisia. Siis riippumaton tietenteko on tässä tärkeää. Sitten sääntelyn käytön ja väärinkäytön ja liikakäytön sääntelystä mielestäni EU, jossa nyt joku rooli on, jotta saadaan näiden käyttö kunnolliselle ta- ta- talolle. Ta- ta- esimerkiksi investointipankki vaikka rahoittaa näitä alueita, vaikka metsätaloutta. He haluavat kyllä tietää, mitä oikein tapahtuu, koska minun tapauksessani ajatellaan aloite, jossa me alumme, meillä investoidaan eurooppalaista rahaa, jotta voidaan tuhota maaseutuamme ja saastuttaa jokiamme ja estämään ihmisten asuminen maaseudulla. Me siis myrkytämme vesistöämme ja tätä kaikkea rahoittaa EIP, joten mielestäni ehkä vasemman ja oikean käden pitäisi tietää, mitä toinen tekö, tekee, eikä ajatella toisaalta, toisella kädellä tavalla liiketoimintaa toisella sitten muuta. Nyt varjoesittelijät ovat puhuneet. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? hyvä. Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen Kollegen. Niin, kiitos hyvät kollegat. Olisin edeltävän puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että tämä valiokunta ei edusta ainoastaan viljelijöiden etuja, koska silloin kukaan ei suhtaudu enää vakavasti meidän työhömme täällä parlamentissa. Jaarin lausunnossa ja Dessin esityksessä ei oikein mainittu sanallakaan ongelmia, jotka liittyvät kasvinsuojeluaineisiin. Jos oikein ymmärsin, niin sanottiin, että ei pitäisi sekoittaa ympäristöä ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Toivottavasti kuulin väärin. Eikä voi olla totta, että lausunnon laatija jättää huomiota sen, että luotettava tutkimustieto on osoittanut, osoittanut, että luonnon on ollut paljonkin haittaa ja, ja sitten lausunnonlaatija sanoi, että tässä ei pitäisi ajatella ympäristökysymyksiä tai jättää ne täysin toisille. Ei, ei tämä varmaankaan ollut totta. Ja sitten sanotaan, että tieteellinen tutkimus pitäisi ottaa päätöksen pohjalle. Ei ole olemassa yhtä tutkijaa, kuten ei ole yhtä poliitikkoakaan, vaan kuva, jossa on monenlaisia sävyjä. Yksi tekee työtä yhdelle, toinen toiselle. Yhtä tiedettä tai tieteilijää ei ole glyfosaatin osalta. Esimerkiksi on tieteellisesti erilaisia kantoja. Meillä on ongelma koko tällä saralla siinä, miten tutkimusta tehdään ja kuka rahoittaa esimerkiksi lupahakemukset. Tämän ongelman pitää puuttua sääntelyssä. Toinen kysymys, joka oli jännä, kun puhuttiin tästä ongelmasta, että uusia tehoaineita ei enää hyväksytä. No kyllä, jopa viljelijäjärjestöt sanovat tätä, että mitään ei ole oikein tulossa siellä, ei mitään uusia ihmeaineita tai suojeluaineita, jotka esimerkiksi lapsen osalta voi suojella satoja. Mitään sellaista ihme ainetta ei ole luvassa. Joten mahdollisuus on mennyt nyt, mutta nykysääntelyssä sanotaan jo, että viljelijöiden pitää katsoa vaihtoehtoja ennen kuin lähdetään kasvinsuojeluaineita käyttämään. Kasvinsuojeluaineiden vaihtoehtoihin liittyy esimerkiksi järkevä viljelykierto. Ei se, että on ensin maisia ja ja sitten vaikka vehnää. Ei tässä ole kyse järkevästä viljelykierrosta. Nyt on pyrittävä käyttämään vähemmän kasvinsuojeluaineita. Ja tässä on sanottava kyllä, että lausunnon laatija pelaa tässä ihan väärää pelaajaa nyt. Meidän pitää olla vakavasti otettava valiokunta tulevaisuudessakin. Siksi on puututtava niihin ongelmiin, joita tuolla luonnossa on biodiversiteetin väheneminen. Ja jäsenvaltioidenhan on lainsäädännön mukaan annettava suunnitelma siitä, miten vähennetään kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Ruotsi on ainoa maa, joka on tällaisen suunnitelman esitellyt. Eli tämäkin on aihe, joka on otettava esiin, että nykylainsäädäntöäkään ei noudateta. Totta kai me teemme myös tarkistuksia. Voitte kuvitella, että ne menevät vähän eri suuntaan, mutta toivon, että lopulta saamme aikaan kompromissin, jossa nämäkin asiat nähdään – eikä Kopakojen kantoja ainoastaan. siellä par sama kuin parlamentin kanta. Kiitos. Olkaa ystävällisiä, älkää puhuko kolmea minuuttia pidempään Aviar seuraavaksi. Gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Lisäisin tähän myös muutamia asioita herra Jaarin mietintöön. Mielestäni tämä Täällä on mielenkiintoisia ehdotuksia häneltä, joitakin haluan täydentää tarkistuksilla, mutta viitaten siihen, mitä Hosling sanoi, jos edelleenkin käytetään näitä kasvisoluaineita, niin 25 vuoden aikana on poistettu 700 tehoainetta eu käytöstä siis. 25 vuodessa on siis poistettu nämä kokonaan, eikä niitä enää voida käyttää. Hyvä. Tämä on ihan objektiivinen fakta. Tämä on komissiolta peräisin 700 tällaista ainetta. Ja mitä tulee tähän asetukseen, niin sen mukaisesti on annettu lupa viidelle tehoaineelle. On siis varsin ilmeistä, että luvan ovat vähentyneet. Haluaisin, että Tämä mainitaan myös tässä. Olisi hyvä joka laajentaa tätä tekstiä. Tähän liittyy yksi ongelma, vaikkakin tunnustaminen, keskinäinen tunnustaminen, sitä ei kuitenkaan käytetä, koska on epäluottamusta eri jäsenvaltioiden kesken eikä luota toisten luvanantojärjestelmiin, jotta voitaisiin omassa maassa käyttää samoja aineita. Näin tämä käytännössä tapahtuu ja näin ollen keskinäinen tunnustaminen ei, järjestelmänä ei toimi. Se on hyvä keino, niin kuin täällä todettiin, mutta se ei toimi. Jokainen jäsenvaltio haluaa itse arvioida tilannetta, koska ei luoteta muiden arviointeihin. Näin tapahtuu kaikkien tuotteiden kohdalla. Näin ollen tämä on monimutkaista. Ehkä tarvittaisiin, tämä eurooppalainen Äh, virasto, joka käsittelee näitä luvanantoja ja tunnustamisia, koska nyt on tällainen yleinen äh, epäluottamus piiri tähän suhteessa järjestelmään ja tieteellisiin analyyseihin. Minä kannatan kohtaa 13 Saarin tekstissä, mutta on paljon arvosteltu tieteellisiä todisteita ja se on ihan totta. On mahdollista, että joihinkin, joihinkin on vaikutettu esimerkiksi taloudellisesti, mutta on myös toimielimiä, jotka toimivat hyvin ja pitäisi voida luottaa tieteellisiin tutkimuksiin. Siksi meidän pitäisi korostaa sitä, että keskinäinen tunnustaminen toimii tehokkaasti käytännössä. Ja jos on epäluottamusta, niin sitten järjestetään tällainen eurooppalainen koordinaatiovirasto, jotta toimii paremmin, koska ei voi olla, että on, ei voi olla niin, että kukaan ei luota kehenkään. Olemme todella vaativia Euroopassa mutta emme ole kuitenkaan niin tiukkoja niiden suhteen, että tänne tuodaan, koska kaikki tehoaineet, niitähän valmistetaan kaikissa maissa. EUn esimerkki tässä on kyllä ihan oikea, mutta pitää parantaa tätä keskinäisen tunnustamisen järjestelmää ja tietenkin pitää sitten e, vielä parantaa tätä tekstiä. Aion itse tehdä siis tarkistuksen. Me emme voi vaan poistaa näitä aineita, poistaa välineitä viljelijöiden käytöstä ilman, että tulee korvaavia. Olkaa ystävällisiä, pitäytykää annetussa aikarajassa. Seuraava puhuja. Of uh, the shadow of the Alder Group. Kiitos. Puhun täällä Ulrike Mullerin puolesta. Hän on Aldi Varjasattelija. Hän kiittää Jaaria ja on sitä mieltä, että se on hyvä pohjatyö meidän lausunnollemme. Tämä alueellinen järjestelmä asetuksessa 11.07 ei toimi kunnollisesti, koska yhteen yhdenmukaistaminen ja yhteensovittaminen jäsenvaltioiden välillä ei toimi. Lisäksi systeemiset myöhästymiset ovat, luvamyöntämisessä ovat johtaneet siihen, että maanviljellä ei ole riittävästi kasvisoloaineita käytössä. Ja tämä aiheuttaa sen, että asetuksen tavoite suojella maatalouden kilpailukykyä, ihmisten ja eläinten terveyttä ei täyty. Lisäksi on nähty, että luvan myöntämisten, luvan myöntäminen kasvinsuojeluaineille tieteellisen perustein on tullut hyökkäysten alaiseksi viime vuosina. Tämä on johtanut siihen, että toimintaympäristö on aineiden valmistajille arvaamaton. Olen sitä mieltä, että olisi otettava sellainen lähestymistapa, joka mahdollistaa kasvinsuojelun ja terveydensuojelun, jotta asetus saavuttaa sille asetut tavoitteet. maanviljelijä tarvitsevan pääsyn riittävän määrän aktiivisia kasvinsuojeluaineita, jotta haittakasveihin, haittakasveihin haittakasveja vastaan voidaan taistella. Siksi haluammekin keskittyä siihen, miten paremmin voitaisiin kannustaa innovatiivisia aineita on erityisen tärkeää. Lisäksi on tärkeää, että tähän lainsäädäntöön löydetään keino, jotta voidaan palauttaa Euroopan luvan myöntämisjärjestelmään luottamus ja voidaan palauttaa myös luottamus EFSAan. Kiitos. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais euh, à mon tour Kiitos puheenjohtaja. Haluan myös kiittää herra ja hänen lausunnostaan. Ja niin kuin täällä on sanottu, on hyvä, että sitä voidaan vielä täydentää. Olen aika hämmästynyt, että esittelijä mitenkään kommentoi tuotteiden käyttöä ennen kuin ne on hyväksytty. On kolme vaihetta, jotka Tiedämme kyllä hyvin tämän glyfosat-tapauksen. Sehän oli varsin kertova, paljastava tar- tapaus. Ja riippumattomasti tietysti lausunnot me teemme tältä tapauksesta päätöksiä ja sitten komitologian lähestymistapa, joka on nyt hyvin tiedossa. Tämä kaikki kuuluu olennaisena osan tähän mietintöön. Niin kuin täällä on sanottu, nyt on tapahtumassa muutoksia. Luvanantoprosessoissa on otettu huomioon puitteet, joita asetuksessa on. Siis tämä 11.07 asetus, niin kuin on sanottu, mutta myös 168 vuodelta 2002. Ry- viime viikolla meidän ryhmämme puheenjohtajat päättivät, että pitäisi pohtia tämä markkino- markkinointijärjestelmää äh, kasvinsuojeluaineiden kohdalla. Mielestäni on varsin selvää, että jatkossa meidän pitää vähentää näiden tuotteiden käyttöä, jotta voidaan taata aina korkeampi terveyden ja ympäristön suojelun taso. Ja tästä tämä vaatii meitä vastuuseen, jotta saadaan selkeyttä kaikkiin eri vaiheisiin ja tutkimuksessa ja otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti tieteellinen työ, jota käytämme työssämme päätöksenteon pohjalla. Madame Schreier. Voorzitter, dank Kiitos. Puheenjohtaja, kiittäisin Petteri Jari ja kaikkia varjoesittelijöitä ja tietenkin tukisin tässä Albertessia ja jään heittämään myös. Mutta minulla olisi kysymys, kun meillä on päätöslauselmakin vuodelta 2017 ja silloin me halusimme uutta vihreämpää kasvinsuojeluainetta, joka on matalariskinen, vähäriskinen. Ja siinä vedottiin myös nopeutetun hyväksynnän puolesta, mutta tämä nopeutettu kasvinsuojeluaineiden hyväksymisprosessi ei nyt oikein toteudu. Tietenkin pitää olla hyvät tieteelliset tutkimustulokset pohjana. Se on viljelijöillekin tärkeää, mutta on katsottava, mitä muita mahdollisuuksia meillä on. Joten meidän pitäisi tehdä yhteistyötä myös sen puolesta, että saadaan huolehdittua siitä, että meillä on toimivia aineita. Mutta kyse ei ole siis ainoastaan viljelijöistä, vaan maaseudun kehittämisestä – kaiken kaikkiaan ne ihmisistä, jotka asuvat maaseutualueella. Tämä on siis todella tärkeä kysymys. Kiitos. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Jaaria hänen lausunnosta. Hän onnistuneesti puuttui usean aiheeseen. Mutta kuten Kilara täällä sanoi, niin tämä keskinäinen tunnustaminen liittyen uusien lupien täytäntöönpanoon on hieman ongelmallista. Tähän tekstiin asetettiin paljon odotuksia. Tämän oli määrä yksinkertaista menettelyitä sitä luottamusta jäsenvaltioiden välillä, mutta tässä on epäonnistuttu, näin voidaan todeta. Markkinoille pääsy, luvat, ovat jääneet pullonkaulaan, emme tiedä koska ne pääsevät eteenpäin. Luottamusta jäsenvaltion välillä ei ole. Kaikki haluavat edelleen punnita, mitä naapuri tekee. Olen sitä mieltä, että todellakin tarvitaan uusi teksti, joka eurooppalaistaa kaikki nämä menettelyt ja saman aikaan puututa näihin mustiin aukoihin. Mitä ovat mustat aukot? Pienet tuotannot. Tätä nykyään tietyt määrät erikoistunutta tuotantoa eivät enää pääse käsiksi tuotteisiin, koska tuotantokustannukset ovat liian korkeat, että nämä kasvinsuojeluaineiden valmistajat eivät enää hae lupia. Tietty määrä pieniä maataloustuottajia ovat ongelmissa, koska suojeluaineita ei enää ole. Menetämme markkinaosuuksia muualle maailmaan, jossa tarkastukset ovat pienempiä. Siellä. Ja sieltä sitten ostamme näitä tuotteita ilman, että kuluttajat kysyvät mitään kysymyksiä. Ja tässä ikään kuin tietoisesti autetaan köyhiä maita. Joten kun tässä nostetaan esiin tämä kansanterveydellinen ulottuvuus kasvinsuojeluaineissa, niin kyllä tässä on todellisia omantunnon tuskia meillä. Kiitoksia. Juh. Thank you. Uh, I wanted to ask a... Kiitoksia. Erityinen kysymys. Täällä se tuli jo esillekin alueellinen rekisteröintijärjestelmä, jota halutaan käyttää. Ymmärrän, että jäsenvaltiot, jotka näin toimivat, heidän pitäisi päästä, ottaa tämän käyttöön 80 päivässä. Ja tapahtuuko näin, kysyisin, vai onko tällaisia viipeitä, jotka ylittävät 120 päivää? Ehkä joku täällä voi vastata tähän kysymykseen. Mitä tulee siihen, kun arvioidaan synteettisten tuhoaineiden turvallisuutta, on niin kovin helppoa esittää sellainen argumentti, että niiden pitää olla turvattomia, vaarallisia, jos niitä käytetään valtavat äh, määrät. Jos nyt jo, jo se gallonaan jotakin tästä ainetta, niin sehän lopettaisi koko maatalouden. Jotkut ehkä olisivat tyytyväisiäkin tällaiseen. Aina voi todistaa, että nämä aineet voivat olla vaarallisia. Ja tämä heikentää koko prosessia, koska Kysehän on riskeistä eikä niinkään vaaroista ja pitäisi tarkastella asiaa riskin kannalta eikä vaaran kannalta. Pikkuhiljaa muutoin menetämme kaikki nämä tuotteet, ja olen aikaisemminkin ottanut esille. Äh, kan- kanarialintu äh, kaivoksessa on pieni osa väestöä, jotka ovat käyttäneet nämä aineita vuosien ajan äh, suuria määriä, ja me, ole, me muut olemme altistettuina vain ihan pienelle määrälle, ja lääkärit EU-ssa eivät raportoi että jotkut menettävät henkensä tämän takia johtuen heidän tekemästään työstä. Mutta sitten jos EU jatkuvasti kieltää näitä, näiden aineiden käyttöön, mitä sitten tapahtuu, on vähemmän elintarvikkeita tuotetaan, enemmän tuodaan muualta maailmassa, jotka kyllä käyttävät kyseisiä välineitä ja todennäköisesti käyttävät niitä vähemmän turvallisella tavalla kuin me olisimme itse tehneet, joten tässähän kaikki silloin vain häviävät tällaisessa tilanteessa kiistattaa Tässä pidä modifioida argumentteja, jos voidaan kasvattaa palmoja tällä tavalla, niin todennäköisesti voi kasvattaa palmoja, jotka eivät tarvitse näitä tuhoaineita. Ja ne ihmiset, jotka haluavat käyttää vähemmän tuholaisaineita, haluavat myös täysin kieltää geenimuuntelun kasvun, kasvien viljelyssä ja geenieditoinnin tavallaan, joten mihin tästä sitten mennään, niin kuin täällä Rova oikealla puhui, luomuviljelystä ja kuinka epäreilu tämä oli heillä, että joutuivat suvaitsemaan tavallaan näiden aineiden käytön naapuritiloilla. Tämä tapahtuu molempiin suuntiin. Tässä mainittiin oli esimerkki luomuviljelijät sieltä heidän, he, heiltäkin voi lähteä esimerkiksi perunaruttoa muihin tai, tai he voi syntyä myrkyllisiä viljasairauksia jos elää lasi talossa, niin ei pitäisi heitellä kivillä seiniä. Sitten <laughs> vielä puhuttiin näiden luomutuotteista, luonnonmukaisista tuotteista, niiden pitää olla parempia. Entä sitten kuparisulfaatti, sehän on ihan käytössä luomuviljelyssä, ja hekin nyt ovat ymmärtäneet, että ei olisi pitänyt käyttää, ja sitten tietenkin öö, öö, Deathly Nightshade, Myrkylliset kasvit muutenkin, siis luonnossa varaiset kasvit voivat olla myös myrkyllisiä. Die vorhergehende Rede war für mich jetzt schwer zu ertragen. Kiitos. Minun oli kyllä vaikea kuunnella tuota äskeistä puheenvuoroa, mutta en varmaan ole ainoa täällä, joka on eri mieltä. Haluaisin ottaa esiin aiheen, jota ei ole otettu vielä esiin, vastuukysymys. Vieläkään ei ole selkeää vastuu kysymyksen ratkaisua näiden aineiden hyväksynnässä. Jos lähdetään muutoksia tekemään asetukseen, niin vastuukysymyskin pitäisi hoitaa. Eihän se ole mahdollista, että ajatellaan, että toimitaan oman aineen puolesta, halutaan se hyväksyttäväksi, mutta ei kanneta vastuuta silloin, kun vesi tai maaperä saastuu. Vastuun pitäisi olla selkeästi hoidettava asia. Jos ajatellaan aineita, joiden vaikutuksia ei voida rajata eikä niiden puolesta niiden tuhoa maksaa, korvata, niin pitäisi jättää nämä aineet käyttämättä. Toinen seikka. Meillä ei ole enää riippumatonta perustutkimusta. Olisin kyllä eri mieltä edustaja Dessin kanssa, kun hän esitteli täällä Jaarin lausunnon. Ainoat, jotka todella hyötyvät tässä vaiheessa, ovat suuryritykset, jotka oman tutkimuksen raportoivat ensin ja sitten ansaitsevat rahaa tällä. Riippumaton tutkimus, joka lopulta voisi sanoa, että tämä tuote ei ole ok, tätä ei pitäisi hyväksyä. Sitä ei ole olemassa. Euroopassa pitäisi investoida paljon lisää varaa tällaiseen tutkimukseen. Yksi seikka vielä. Me uudestaan pääsemme lukemaan, että on erilaisia ryhmittymiä, biologien ryhmiä, jotka sanovat, pohtivat sitä, pitäisikö verottaa selkeästi tällaisen myrkyn. Myrkystähän on kyse, koska sen pitäisi toimia kuin myrkky. Sen pitäisi olla selvää kaikille. Ei se oikeastaan kasvin suojeluaine, vaan se suojelee tiettyjä kasveja, tuhoaa muut. On olemassa jo Euroopan maita, joissa hoidetaan tällaiset kysymykset myös verotuksen kautta. En tiedä, voitaisiinko tämä, tätä laajentaa koko Eurooppaan. Joka tapauksessa on siis kyse aineista, jotka ovat haitaksi suuremmalle yleisölle, mutta käyttäjälle hyödyksi. Tähän tarvittaisiin kyllä tietty verokäyttöön. Kiitos. Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier Peter Yar, notre rapporteur, pour son projet. Puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää valmistelijaa hänen lausuntoluonnoksesta. Se on hyvä pohja keskustelulle. Olen sitä mieltä, että kasvinsuojeluaineiden vähentäminen, sen tulisi pohjautua siihen, että on vaihtoehtoja tarjolla. Nämä eivät ole farmaseuttisia tuotteita, vaan kasvinsuojeluaineita – vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia ratkaisuja tulisi tarjota, kunhan ne eivät ole terveydelle vaarallisia. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoinen, varsinkin kun ottaa biologiset aineet huomioon. Lisäksi on kemiallisia ratkaisuja, jotka ovat terveellisempiä kuin kasvinsuojeluaineet. Asetuksen tulisi arvioi kaavailla tässä vaiheessa vertailu Täällä on Austinin mainitsemat äh, menetelmät, kuten myös nämä mekaniset menetelmät. Nämä vertaus, vertailuanalyysit tulisi tehdä siinä vaiheessa, kun kaavallan markkinoille saattamista. Olen yhtä mieltä siitä, että markkinoille saattamisen suhteen ei ole riittävästi yhdenmukaisuutta. Tietyissä maissa tietoinen on markkinoilla ja toisaalla ei. Tämä johtaa aineiden kuljettamiseen maasta toiseen ja epäreilun kilpailutilanteeseen. Äh, no niin, kiitos paljon. Minäkin olin vähän järkyttynyt edustaja Anjun puheenvuorosta. Kun puhutaan siitä, että eivät hän käyttäjätkään heti kuole näitä käyttäessään. Kyllä meillä on riittävästi uhria kasvien alalla, mutta en minä tätä oikeastaan aikonut sanoa, vaan aluksi puhuttiin siitä, että tiedettä tarvitaan pohjaksi hyväksynnälle, eikä pelkoja. Jos ajatellaan kansalaisten varaumia ja puhutaan siitä, että tämä perustuu pelkoon ainoastaan. Kyllähän ihmisten huolenaiheet perustuvat myös tieteelliseen tutkimukseen. Ei pidä olla yllättynyt, jos ihmiset eivät luota poliitikkoihin tällaisten puheenvuorojen jälkeen. Euroopassa noudatetaan varovaisuusperiaatetta – Tieteilijät eivät ole tästä samaa mieltä. Tutkijat eivät ole samoilla linjoilla, eikä ole avointa, mikä tutkimustulos on minkäkin raportin takana. Onko kyse riippumattomista tutkijoista, joiden asema voidaan myös tutkia. Juuri tästä syystä tässähän edustaja Hoisling puhui ihan hyvin siitä, että kyse ei ole tieteestä, vaan erilaisista kannoista tutkijoiden kesken. Siksi meillä on varovaisuus periaate. Poliitikot voivat arvioida tätä. Eli ei pidä olla hämmästynyt, jos menetetään luottamusta, kun puhutaan tällä tavalla. Luottamusta tarvitsevat myös viljelijät. Maanviljelyn työskentelevät naiset ja miehet. Jo, jos tätä tukea ei enää kanneta koko yhteiskunnassa, niin tämä haittaa myös viljelijöitä. Jos haluamme suojella viljelijöitä ja niitä, jotka päivittäin jotain syövät, niin meidän on toimittava vähän uskottavammin, luotettavammin, eikä vain ajatella, että mitä voitaisiin tehdä, jotta mahdollisimman tehokkaasti saataisiin tuotettua niin tarvitaan tämä taloustuotantoa. Pitää pohtia, mikä toimii, mikä yhteiskunnassa voidaan vielä hyväksyä. Se olisi tärkeämpää. Kiitos. Kiitos oikein paljon. teidän huomiot välitetään tietenkin kollega Jaarille. Mikäli Des haluaa vastata, hän saa tähän mahdollisuuden. Olkaapa hyvä. Ja, Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Oikein sydämestä kiitokset kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Erityisesti kiittäisin varjoesittelijöitä kyllä todella välitän kaiken Peter Jaarille. Olen tehnyt ja Haluaisin kuitenkin esittää muutaman kommentin. Sain juuri Saksasta vähän lukuja. 2016 3780 tonnia käytettiin Saksassa. Uskoisin, että puolet maataloudessa, muut rautatieyhtiö ja yksityisihmiset. Mutta mä aikaisemmin 60 prosenttia enemmän, eli kyllä leikkausta on ollut paljon, näin paljon vähemmän on käytetty näitä kasvinsuojeluaineita. Ja olen kyllä sitä mieltä, että jo teknisistä syistä tulevaisuudessa tarvitaan kasvinsuojeluaineita. Tekninen vallankumous on meillä edessä. Berliinin vihreällä viikolla nähtiin esimerkkiä siitä, mikä on mahdollista tulevaisuudessa. Jopa 80 prosenttia vähemmän voidaan käyttää aineita ja saada sama vaikutus. että mä puhun jo tästä täsmä, täsmäviljelystä. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja mehän olimme Birminghamissa – yhdessä, kun meille osoitettiin tarkkaan, miten kasvinsuojeluaineita voidaan käyttää todella täsmällisesti ainoastaan siihen kohtaan, missä sitä tarvitaan. Eli ei niin, että sataprosenttisesti käytetään koko pellolle esimerkiksi. Meidän on luotettava, voitava luottaa siihen myös, että elintarviketurvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Kollega AGR äh, Dantan ja muutama muukin viittasi siihen, että tarvitsemme välttämättä eurooppalaisen tahon Ei voida ajatella, että jäsenvaltiot tekevät työtä omiin nimiin vain ja lopulta ei ole mitään yhteistä tulosta. Todella toivoisin, että koordinointi Euroopan tasolla sujuisi paremmin. Ne voitaisiin säästää kustannuksiakin. Ei voida ajatella, että sekään on hyvä asia, että tutkimusta toteutetaan erikseen jokaisessa jäsenvaltiossa. Siitä syntyy turhia kustannuksia. Mitä tulee riippumattomaan tutkimukseen, tukisin henkilökohtaisesti niitä kollegoita, jotka viittasivat tämän alan merkitykseen. Riippumatonta tutkintatulosta todella tarvitaan ja ehkä tämä johtaisi myös siihen, että yhteiskunnassa hyväksyttäisiin nämä tulokset paremmin. Saksan luvut, tuoreimmat siis näiden kasvisuojeluaineiden käytöstä ja tästä jäämistä vuonna 2016 9800 testiä laboratorioissa eri osavaltioissa. 5,8 miljoonaa analyysiä, 1,7 prosenttia kaikista tutkituista elintarvikkeista oli sellaisia, että nähtiin, että vähän oli yritetty näitä hyvin tiukkoja tiukkoja torjuntainen jäämien enimmäismäärien sääntöjä. Ja sitten kolmansista maista 6,3 prosenttia tuotteista. Nämä muut olivat EUn. Ja sitten Taiman tai Sri Lankan tuonnista esimerkiksi 23 otoksesta 13 ylitti nämä jäämärajat. Eli on todettava, että jäsenvaltioissa tilanne on kaiken kaikkiaan oikein hyvä ja sitten kun katsotaan, mistä kasveista on kyse, niin esimerkiksi sienet olivat tai tu- tuoreet yrtit. Ja mielenkiintoista on myös, mitä aineita on löydetty – Pari ensimmäisenä 2,6 prosenttia, Fosetyl 1,3 prosenttia, Xidol 1,4 prosenttia, Asetibridi 0,9 prosenttia. Nämä neljä ainetta johtivat suurimpien jäämien syntymiseen. Ja sitten glyfosaattikysymys vielä vuonna 2016 4058 otosta 0,2 prosentissa, eli yhdessä toisessa tapauksessa oltiin rajojen yli esimerkiksi hunajan osalta tai hirssin. Eli todella alhaisia lukuja. Kun kuuntelee julkista keskustelua, niin voidaan vähän hämmästellä siitä, minkälaista keskustelua julkisuudessa käydään ja mitä tietyt ihmiset ajavat. meillä on ollut keskiöllä valtavia ongelmia Ranskassakin vallankumouksen aikaan. Kuoli kymmeniä tuhansia ihmisiä sen takia, että vilja oli käyttökelvotonta. Ihmiset kuolivat. Vuonna 1900 meillä ei ollut kemiallisia lääkkeitä eikä kasvinsuojeluaineita ja – eliniän odote oli meillä Saksassa 39 vuotta. Nyt lähestytään 80 vuotta. Elinajan odote kasvaa jatkuvasti kolmannella neljällä kuukaudella nopeastikin, varmasti muissakin jäsenvaltioissa. Eli ei tässä nyt ole oikein, että esitetään Kasvinsuojeluaineet näin pahoina asioina. Meidän pitää kyllä vakavasti otettavaa työtä tehdä ja perustaa kantamme riippumattoman tutkimuksen varaan, eikä uskoa niitä ihmisiä, joilla ei ole hajoakaan kasvinsuojeluaineista ja niiden käytöstä. Meidän on ajateltava, että modernin tekniikan kautta meillä on parempi tilanne, mutta tarvitsemme uusia menettelyitä kuitenkin, jotta voimme huolehtia tulevaisuudessa paremmasta kasvinsuojelusta. Tarvitsemme oikeita aineita. Ja Anjun kysymykseen vastaisin kuitenkin vielä 120 päivää. Tuo määräaika ei toimi niin kuin Peter Jaar on kirjoittanut. Hänellä oli tämä kysymys. Kiitos oikein paljon. Panie pośle, nie wiem tylko, czy pan miał... Kiitoksia. En tiedä, antoiko Jaar luvan puhua näin ulospäin suuntautuneesti ja riehakkaasti, mutta tämä on nyt päättynyt, tämä käsittely. Tarkistuksia voi esittää 26. päivään asti. Tämä esityslistan kohta on käsitelty. Äänestämme huomenna kello 9 alkaen. Muistakaa äänestyskortit. Kiitoksia. Me työskentelimme rennosti. Tänään ei ollut aika rajoja.